tulisi Euroopan unionin alueelle. Samoin äh, ne henkilöt, äh, jotka äh, matkustavat virusalueelle, tarvitsevat suojaa. Kiitos. Tämä keskustelu päättyi nyt ja nyt haluaisin vielä puhua muutamin samoin pöytäkirjasta työjärjestyksen nojalla liittyen artiklaan 192 kohta 3. Jos työjärjestystä ei noudateta, niin Euroopan parlamentin jäsenet eivät saa käyttää puhe, yli 10 minuutin puheenvuoroa asiasta. Kukin saa äh, käyttää siis yhden minuutin puheenvuoron, jossa äh, esitetään äh, pöytäkirjaan koskevia vastalauseita. Minä tulin siihen johtopäätökseen, että olin oikeassa. Jos teidän taholtanne esitetään vastustusta muutosesityksiä kohtaan, ette saa esittää muutoksia tai tarkistuksia. Teksti on tässä kohtaa hyvin selvä. Jos jotain muita virheitä on, asia voidaan järjestää ja korjata ja sen jatkaa äänestystä. Kiitos puhemies tästä äänestyksestä. On totta, että työjärjestys ei ole kovinkaan selkeä, sillä kappaleessa kaksi puhutaan hyväksymisestä, eli voitaisiin sel- ainoastaan sanoa, että parlamentti ei hyväksy kohtaa kuusi. Te haluatte esittää, että sitä on tarkistus, siksi esitän seuraava tarkistusta. Tämä tulisi ensimmäisen kappaleen jälkeen artiklan kuusi artiklan 6 pöytäkirjassa. Eli sanottaisiin, että äänestykset pidetään niin, että on videoyhteys Verhovna Raadaan Ukrainan parlamentti, joka ottaa kantaa samaan aikaan. Ja minä ehdottaisin seuraavaa lisäystä. Tämä menettely, joka ei ole työjärjestyksen mukainen, siitä ei ole kysytty europarlamentaarikoilta. Eli haluaisin toistaa, että tätä, tästä asiasta ei meiltä kysytty ja tämä on selkeä seikka. Tämä näin täydentäisi sitä, mitä tällöin tapahtui ja kuvantaisin tarkkaan sitä, mitä tuossa istunnossa tehtiin. Äh, luonnollisesti kunnioitan teidän ajatuksenne äh, niin kuin aina, mutta valitettavasti teidän muutoksesityksenne ei ollut äh, poliittinen luonteeltaan. Se oli kommentti siihen, mitä täysistuntosalissa tapahtui, joten tällaisia kommentteja ei voida hyväksyä. Joten teksti on hyväksytty sellaisena. En voi lisätä nyt jatkamme esityslistan käsittelyä, jossa seuraavana kohtaan on Irakin ja Syyrian tilanne sekä ISIS-järjestön toteuttamat hyökkäykset mukaan lukien vähemmistöjen vaino. Komission varapuheenjohtaja unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma. Puheenvuoro neuvostolla. Kiitos